Hyvät kollegat, me aloitamme meidän iltapäivän istuntomme. Voisitteko istua paikoillenne? Olen erittäin, erittäin iloinen voidessani vastaanottaa herra Myllyn tänne meidän joukkoomme. Ja minä saman tien onnittelen häntä siitä, että teidän mandaatti on jo vähän laajennettu. Te olette nyt pääjohtaja syyskuun ensimmäistä päivästä lähtien Euroopan meriturvallisuusvirastossa. Te olette harra, jo pitäneet hyvää yllä yhteistyötä minun valiokuntani kanssa jo pidemmän aikaa. Ja nyt me tulemme kuuntelemaan, te tulette tammikuussa esittelemään tulevaisuuden hankkeita vähän laajemmin, mutta me olemme erittäin iloisia siitä, että te voitte nyt tässä jo nyt puhua vähän tulevaisuudesta kun te olette tässä aivan uudessa uunituoressa virassanne, koska te olette tämän äh, hienon viraston pääjohtajana. Herra Mylly, annan teille välittömästi puheenvuoron. Saatte kertoa meille uusista linjauksista virastossanne tulevaisuudesta, tulevaisuudessa. Ja sen jälkeen me käymme keskustelua läsnä olevien edustajien kanssa. Kiitos. Olkaa hyvä. Voitte käyttää toista mikrofonia. Madame President, merci beaucoup. Kiitos paljon. President, honorable Kiitos paljon puheenjohtaja. Arvon Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on jälleen kerran ilo kertoa, kuinka kiitollinen olen siitä, että valiokunta on tämmöinen tilaisuuden antaa ajantasaista tietoa viraston toiminnasta, mandaattini laajentamisesta, kun olen EMSan pääjohtaja. Tämä jatkuva vuoropuhelu Euroopan parlamentin kanssa on äärimmäisen tärkeä viraston ja sen henkilökunnan kannalta. Kun olin valiokunnan kuultavana viime tammikuussa, esittelin teille tämän kaavion. Siinä kerrottiin prioriteeteista ja haasteista vuonna 2017. Tässä suhteessa ei toistaiseksi mikään ole muuttunut. Uuden mandaatin sanamuoto, kun on kyse eurooppaisesta yhteistyöstä rajavartioston osalta, on työ, joka on vieläkin työn alla. Me rekrytoimme henkilökuntaa, jolla on tarvittavaa osaamista ja teknistä taitoa, että voivat pistää täytäntöön tätä mandaattia. Ja nyt on vielä hieno säädämme toimiamme. Hiljattain syntynyt maahanmuuttokriisi on johtanut koko joukkoon lainsäädännöllisiä toimia, jotka ovat johtaneet siihen, että ra- rannikkovartiostopuolen on keskityt enemmän. EMSAn mandaatti kattaa suurimman osan näistä toimista, kuten tästä näette. Tärkeimpänä tehtävänä on tukea muita toimijoita. Meillä oli 300 siviili- ja sotilasviranomaista, jotka hoitavat rannikkovartiosta tehtävä tänä Tällä hetkellä suoraan tai epäsuorasti EMSA tarjoaa niille lisäarvoa ja auttaa niitä tekemään päivittäisiä rutiinitöitään. Tätä silmällä pitäen olen erityisen kiitollinen Euroopan parlamentille siitä, että se ehdottaa ja tukee pilottihankkeita, joilla luotaisiin eurooppalainen rannikkovartiosto funktio. Työ aloitettiin tammikuussa 2016 ja loppukonferenssi EMSAn piirissä Lissabonissa järjestettiin viime kesäkuussa. Euroopan parlamenttikin oli edustettuna tuossa kokouksessa. Pilottihanke tarjoaa mahdollisuuden kokeilla yhteistyömekanismeja, joita komissio ehdottaa. Euroopan rajapaketin yhteydessä tämä kaikki toteutuu. Hankkeen tarkoituksena on lisätä rajat, yl- rajat ylittävää tietoisuutta EMSAN ja EFTAn toiminnassa kolmen viraston kesken ja eri osapuolten kesken. Samalla luodaan operatiivista ja teknisen puolen synergiaa eri rannikko välillä Euroopassa. Me kolme johtajaa pyrimme nyt esittelemään tulokset pilottihankkeesta kolmelle valiokunnalle TRAN, LIBE ja budjet- ja kalastusvaliokunnalle ja syksyn aikana alun alkuperäisuunnitelmalta tämä esittely toteutuu marraskuussa. On erittäin tärkeää, että saadaan luotua muodollista yhteistyötä kolmelle virastolle tulevina vuosina. Erillisvirastomme on laatinut koronantimekanismeja, että saadaan paras mahdollinen tulos aikaan ja synergia saadaan aikaan, niin että tästä on hyötyä kansallisille ja eurooppalaisille viranomaisille, jotka suorittavat rannikkovartiosta tehtäviä. Vuodesta 2018 eteenpäin työohjelma kolmea virastoa varten tulee pitämään yhte, sisällön yhteisen tekstin, jossa painotetaan niitä painopistealueita, joita tulevina vuosina toteutetaan rannikkovartiosta tehtävässä kyseessä. Konkreettinen esimerkki tästä yhteistyöstä, tästä yhteistyöstä toteutuu tälläkin hetkellä, samalla kun puhumme. Eränsä öljyn torjunta-aluksemme suorittaa kalastus valvontatehtäviä, niin kuin tämä tehtävä annettiin sille pari viikkoa sitten. Olemme kehittäneet uusia palveluita. Uusi EUn miehittämättömien lennokkien palvelu on otettu käyttöön. Näiden lennokkien kautta voidaan suorittaa monia tehtäviä merellä, rajarannikkovarteustoa, merenkulun turvallisuus, etsintä, perastustoimet, saasteiden jäljittäminen ja estäminen, poistaminen, lainvalvonta ja niin poispäin voidaan toteuttaa lennokin kautta. Jäsenvaltioiden viranomaiset ja muut tahot tekevät yhteistyötä. Puitekehys on lainsäätäjän laatima näiden lennokkien käyttöä varten. Aina kun kehitetään uusia ajatuksia tai konsepteja, tulee aina jonkinlaisia viiveitä ennen kuin paljon otetaan käyttöön. Tämä johtuu lähinnä siitä, että on kovin monimutkaista työtä, tämä työ, jota tehdään näiden pienten lennokkien avulla. Olen pystynyt kuitenkin jo nyt osoittamaan, mitä hyötyä ja lisää arvoa tällaisesta innovatiivisesta palvelusta on. Viime toukokuussa Espanjassa tästä saatiin hyvä esimerkki. Voimme aloittaa näyttämään pienen lyhyen videon. Tästä Havaitsit, minkästä palvelusta on kyse. Ensinnäkin toimimme salkutusta vastaan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 uh, confirm, moving two nautical miles uh, south. This first demonstration is anti-smuggling location. Ehkä tämä ensimmäinen esimerkki liittyi salakuljetuksen vastaiseen toimintaan. Tässä on äh, partiovene. Takavene, joka on valvonnassa. Tämä on toinen esimerkki tavaran siirtämisen suuremmasta aluksesta pienempään alukseen. de control. ¿A Eh, sí, ya tenemos el And the third one is, uh, oil. Kolmas esimerkki liittyy öljyn torjunta toimiin. Now to check the Then there is a SOLAS issue, safety of life uh, at sea. Sitten meripelastus että Siellä on ihminen joutunut veden varaan. And then uh, lastly, uh, Viimeinen esimerkki liittyy kalastuksen valvontaan. No, las coordenadas, pero solamente. This is only to demonstrate. Haluaisin vain osoittaa, minkä tyyppistä tietoa saadaan lennokkien avulla tietokantoihimme jo tänä päivänä. Okay, then we can continue with... Sitten voimme jatkaa näillä kaavioilla. Seuraavasta kaaviosta havaitaan, minkälainen tetis on. Virasto antaa kaiken kattavan välineen eri virastojen käyttöön, esimerkiksi laivojen tarkastuksia varten euro, puolella Eurooppa. Viime vuonna 18 000 tarkastusta tehtiin ja tiedot pistettiin TETIS-tietokantaan. 600 satamavalvontalaitosta, toimivalla valvontalaitosta itse mukana. Kehitimme myöskin EU-lainsäädännön täytäntöönpano toimien valvontaa, kun on esimerkiksi satamaan, satamien toimiin liittyvästä valvonnasta ja rikkipäästöjen valvonnasta. Vi, viime vuoden lokakuussa otettiin käyttöön tietysti MRV-järjestelmä. Se on verkkopohjainen järjestelmä ilmastopääosasto komissiosta sellaista tietokantaa pyysi. Tämä mahdollistaa sen, että yritykset, jotka vastaavat suurista laivoista satamissa, niiden täytyy varmistaa, että EUn säännösten mukaisesti noudatetaan hiilidioksidisäännöksiä. Tässä liittyy myöskin meriliikennealan päästön vähennyspyrkimykset ja tätä tietoa, jota tietokannassa on aina vuosi ja säännöksiä, aina tasaistetaan. MRV-järjestelmä poistaa sen yhteistyötä, yhteistyötä akkreditoidujen tarkastajien kanssa, kun tehdään su- valvontointisuunnitelmia ja, yksi, ja myöskin vapaaehtoisesti annetaan päästöistä tietoa ja päästörajojen noudattamista annetaan tietoa komissiolle. Riippuvaltiota voit käyttää tätä mallia hyväkseen. Komissio toimitetaan tietoja ja nuo tiedot aggregoidaan ja julkistetaan kutakin alusta kohti vuosittain. Niissä raporteista, raporteista ilmenee polttoaineen käyttö, päästöjen määrä ja niin poispäin. Ensimmäistä kertaa meidän järjestelmiin voidaan laittaa myöskin inputtia teollisuuden puolelta. Tämä antaa aivan uuden ulottuvuuden tälle tietokannalle. Sitten pakolaiset. Pakolaiset on edelleenkin kuuma keskustelun aihe Euroopassa ja maailmallakin merenkulkualalla. Muutaman viikon kuluttua EMSA järjestää kolmannen EUn huippukonferenssin, jossa keskustellaan pakolaisista koko Norjassa. Tämä esimerkki siitä, kuinka eri osapuolet sidosryhmät voivat tehdä yhteistyötä ja vaihtaa kokemuksia ja parhaita käytänteitä voidaan verrata ja myöskin kokeilla erilaista yhteistyötä silloin, kun on kyse pakolaisista. Komissio, EMSA, jäsenvaltiot, EFTA-maat ja teollisuuden ala itse pyrkivät pohtimaan, mitkä ovat parhaita käytänteitä, silloin kun kyse turvallisuudesta, ympäristön suojelusta ja meripelastustoimista. Operatiiviset suuntaviivat kehitettiin aiempien kahden kokeilun perusteella. Ne toimitettiin myöskin IMOlle. Ja kun pyritään helpottamaan Euroopan laajuisen merenkulkualan syntymistä ilman rajoja, virasto käy jatkuvasti tätä silmällä vuoropuhelua tärkeimpien sidosryhmien kanssa. EMSA tukee pilottihankkeita yhdessä komission kanssa. Mukana kahdeksan jäsenvaltiota ja teollisuus itsekin osallistuu. Tässä kokeillaan e-manifest-konseptia. EMSA on hionnut loppuun eurooppalaisen yhden luukun järjestelmän EMSVn, jonka kautta voidaan vaihtaa tietoja laivien kannalta relevanteista tiedoista. Vaihtavaa kyllä, Tämä prosessi etenee vain hyvin pienin askelein ja se viivin aika. Tänä päivänä edelleenkin laivan varustusala on hyvin paljon hallinnollisia esteitä, kaksinkertaista raportointia esimerkiksi. Sitä aiheuttaa, tämä aiheuttaa ongelmia ja viiveitä silloin, kun on kyse kansainvälisestä toiminnasta. Te voitte auttaa pitämällä yllä painetta, jotta tuloksia saadaan aikaan tällä alalla. Kopernikus merenkulun valvontapalvelu, jota EMSA pistää täytäntöön, tarjoaa maan kuvannuspalveluita ja auttaa myöskin valvontaan, valvonnan parantamista merialueilla. Tällä voidaan tukea luvan saaneita toimijoita, mukaan luettuna turvallisuus, kalastuksen valvonta, tulli, lainvalvonta ja meriympäristön valvonta viranomaisia. Nämä voivat saada näitä palveluita käyttäensä. Tämä osoittaa, kuinka tärkeä maan valvonta, planeetan valvontatoimi on. kaksikymmentä vuoden jälkeen olisi erittäin hieno asia, mikä te voisitte jatkaa edelleenkin mielenkiintoa, joka kohdistuu merialueisiin. EMSAL on edelleenkin erittäin tärkeä raali, kun tuemme rannikkovaltioita torjumaan öljyhavereita. Kaiken kattava 17 että suuren öljyntorjunta-aluksen verkosto toimii EUn rannikolla ja pystyy nopeasti toimimaan 24 tunnin sisään, mikäli öljyvahinkoja syntyy. Se tarjoaa kahden tyyppisiä palveluita, henkilöstöä ja laitteistoa. Tämä on lisää näiden alusten verkostolla. Viime tammikuussa loimme kone, tai kasasimme yhteen valtavan määrän öljyntorjuntalaitteistoa laitteistoa Ravenassa, Itänessä, Adriameren rannalla on tuo varasto. Lisäksi on Pohjanmerellä yksi varasto ja toinen Itämerellä. Sieltä saadaan öljyntorjuntakorstoa käyttöön. EMSA on nyt tehtäviensä tasalla ja sen työ on herättänyt huomiota kaikilla maailmassa. Mandaattimme kattaa kaiken tyyppisen teknisen avun eurooppalaisille naapurivaltioille myöskin. Täten se myötä vaikuttaa siihen, että turvallisuus ja ympäristön suojelu paranee EUn lähialueilla myöskin. Me jatkoisesti valtuuskuntia kolmasista maista vierailulle. He millään ymmärtää, ja tutustua tähän ainutlaatuiseen eurooppalaiseen lähestymistapaan, joka liittyy merien turvallisuuteen, ympäristön suojeluun ja turvallisuuskysymyksiin ylipäänsä. Olemme saaneet tunnustusta, emme pelkästään Euroopan komissiolta, mutta muualtakin. Euro- EMSAn yhtenäisasiakirja sai seuraavan palautteen komissiolta. Koulutusvälineet ja muut ovat maailman huippuluokkaa. Tämä edistää Euroopan mahdollisuutta luoda politiikkaa ja toimintavalmuuksia muillakin maantieteellisillä alueilla. Lopuksi haluaisin vielä painottaa viraston ulkoisen arvioinnin merkitystä. 2016-2017 vuosina arvioitiin EMSAn toimintaa ja kokonaisvaltainen arvio oli erittäin myönteinen luonteeltaan. Siinä tunnustettiin, että EMSA myötä vaikuttaa siihen, että saadaan aikaan turvallisempi meriympäristö ympäristön kannalta ja samalla lisätään jäsenvaltioiden valmiuksia estää ja reagoida merien saastumiseen siten, että ryhdytään eri toimenpiteisiin ja otetaan käyttöön sellaiset tavoitteet, jotka vastaavat EUn tarpeita merialueilla. Tuo raportti on nyt EMSAn verkkosivulla ja EMSAn hallintoneuvosto tulee tulevassa marraskuisessa johtokunnan kokouksessa hyväksymän suositukset Virasto muina kuin perustettiin, siitä on kulunut aikaa. Tänä päivänä virasto on tehtäviensä tasalla. Vielä vastaan teidän kysymykseenne, mikä teillä sellaisia on. Merci beaucoup, monsieur Mili, pour cette... Kiitos paljon pääjohtaja Mylly tästä esityksestä. Te otitte esille useita kohtia, ympäristöä, tekniikkaa ja jopa kansainvälinen aspektikin tuli hyvin esille. Ennen kuin annan puheenvuoron tai puheenvuorot meidän EPP-koordinaattori Levin Bandekampille, minä haluaisin tervehtiä tätä ryhmää, joka on täällä vierailemassa. Tervetuloa valiokuntaamme. Te olette raidetyöntekijöitä, te olette vähän tämmöisiä hallintoihmisiä. Tervehdimme teitä kaikkia ja toivotamme teidät tervetulleeksi liikennevaliokunnan kokouksen. Ja näistä, tämä tuli suoraan puheenjohtajan suusta nämä tervetuliaissanat. No niin, sitten me käynnistämme keskustelun, jolla tulee olemaan vaikutusta. Meriturvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat sen sorttisia, että ne liikkuvat ma- maailmassa, joka koko ajan liikkuu. Mehän puhumme ympäristökysymyksistä, te puhuitte siitä. Haluan muistuttaa siellä, että 80 prosenttia tavara liikenteestä kulkee meriteitse maailmassa, mitkä ovat esteet, mitkä ovat geopoliittiset ää, panokset, jotka tulevat koko ajan vain suuremmiksi. Ja tämän eurooppalaisen viraston avulla ja sen myötä tämä liikenne voi vain kasvaa. Teknologian myötä ovat tulleet nämä Vit. Lennokit, koska teknologia kehittyy nyt niin huikeaa vauhtia, meidän täytyy pysyä vauhdissa mukanakin. Annan ensimmäisen puheenvuoron Wim van de Kampille ensimmäiselle koordinaattorille. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, kiitoksia paljon. Kansapuoliryhmän nimissä haluaisin onnitella teitä, herra Mylly, teidän nimityksestänne pääjohtajaksi. Toivotan teille onnea ja menestystä tuleville vuosille tähän erittäin tärkeään tehtävään tärkeän viraston johdossa puheenjohtaja. Olen täällä ypö yksin kollegani Portugalista, Espanjasta, Ranskasta ja Kreikasta ovat kaikki häipyneet kotiinsa katsomaan, kuinka EMSA toimii käytännössä. Joten äh, minä olen täällä aina, joka voi puhua. Mutta yhdessä maassa on myöskin kansallispäivä tänään, joten pyydän anteeksi heidän puolestaan siitä, että sitä, että eivät pääse paikalle. Olisin hieman, tehdä hieman lisää käytännöstä, kun on kyse turvapaikanhakijoista heidän vastaanotostaan. Nyt kun te olette virasto, tähän tulette kosketuksiin turvapaikanhakijoiden ja venepakolaisten kanssa vai onko tämä Frontexin tehtävä? Kuuluuko tämä teille laisinkaan vai onko tämä Frontexin kontolla? Oletteko törmänneet turvapaikanhakijoihin? Teidän toimittaminen asiakirja on kyllä selkeä, mutta kyse on hyvin monista ihmishengistä. Haluaisin tietää, mitä EMSA tässä suhteessa tekee. Ja lisäksi on osoitit enemmän yhteistyöstä eri palveluiden välillä Pohjois-Afrikassa. Tämä liittyy esimerkiksi Marokon laivaston toimintaan ja Libyan kanssa tehtävän yhteistyön. Libya pyritään tukemaan Euroopan unionin toimista. Italia tukee sitä esimerkiksi, jotta se voisi paremmin pitää huolta ihmisistä ja vastaanottamisissaan. Onko jonkinlaista yhteen törmäystä havaittavissa kun on kyse yksityisistä avunantajista. Miten EMSA on tässä kuvassa mukana, kun on kyse pakolaisista ja heidän vastaanottamisestaan? Eihän ihmisten voi antaa hukkua, mutta toisaalta ei voida myöskään ottaa, että heidät automaattisesti otetaan vastaan Euroopassa tämä turvapaikka puolesta. Sitten kenties ympäristökysymyksiin. Te sanoitte jo ympäristöstä. Ja, ja nyt tämän Global Ocean Governance, siinä oli jo mukana. Entä sitten tämä muovisoppa keskellä välimerta? Atlantillakin on tällaista muovisoppaa ja tyynämerellä, mutta kun on kyse välimerestä, ketkä ovat suurimmat saastuttajat? Ovatko ne laivat, jotka dumppaavat roskansa mereen vai tuleeko jätteitä myöskin maalta? mereen. Herra Mylly puhui erittäin diplomaattisesti. Hän puhui Euroopan meriliikenteen tästä single window-järjestelmästä. Tämä oli erittäin diplomaattisesti ilmaistu, että asia etenee hyvin pienin askeleen. Tämä oli hyvin hienotuntoista sanottu. Minun maani Alankomaat esimerkiksi on tässä on erittäin omalaatuisella tavalla. Kuinka tämä on mahdollista? Eikö tämä ole vakuuttava tämä koko hanke? Vai onko kansainvälisestä, kansallisesta kompetenssikiistasta kyse? Tulli, poliisi ja jäsenvaltiot, jotka toimivat erittäin kansallismielisesti. Tästäkö kenkä puristaa? Miksi tämä niin hita hitaasti tämä Maritime Single Window? Tähän on hyvin paljon satsattu aikaa ja energiaa. Ja puhuttiin myöskin ITS-järjestelmästä. Sekään ei oikein edennyt. Ja entä sitten Kopernikus? Se toimii hyvin, näin ymmärsin. Tekin sanoitte, että joskus Euroopan unioni on Euroopan unionin ulkopuolella suositumpi kuin Euroopan unionin sisällä. Mikäli katsotaan kontakteja ne Filippeineihin ja muihin maihin Euroopan ulkopuolella, niin vaikuttaa siltä, että joskin suhteessa ollaan hieman pettyneitä se, mitä on saatu aikaan. Mutta kysehän on tavallaan myöskin Euroopan unionin vientituotteista, josta voidaan olla ylpeitä, kun puhutaan EMSan toimesta. Kiitoksia. Merci beaucoup, monsieur Vimant. Kiitos paljon, edustaja Vimant de Camp. Annan puheenvuoron Rouva Meisnerille, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin eh, liberaalien nimessä sydämellisesti kiittää tästä esityksestä. On todella harmi, ettei täällä ole enempää ihmisiä. Tämä oli todella jännittävää ja mielenkiintoista, mitä te esititte. Eh, tietenkin minullakin on joitakin kysymyksiä. En halua esittää samoja kysymyksiä kuin Wim van de Kamp. Meillä on varmaan samankaltaisia ajatuksia näistä asioista. Rannikkevartiosta ja pakolaista en kyse, koska Wim esitti jo kysymyksiä kysymyksiä, mutta minäpä esitän kysymyksiä näistä lennokeista. Teillähän ei ole niitä vielä kovinkaan kauan ollut käytössä. Äh, minä haluaisin tietää, oletteko saanut jo merkittäviä tuloksia äh, lennokkivalvonnalla ja äh, lennokithan toimivat myös jäsenvaltioiden nimissä. Onko näin? Ja jos näin on, niin maksavatko jäsenmaat osuutensa vai täytyykö EMSA maksaa kaikki? Nehän maksavat myös, eli rahoitus olisi kiinnostanut. Sitten laivatarkastusten tuki, eh, tapahtuuko se vasta ensimmäinen elokuuta 2017 lähtien vai jo kauemmin, mutta huolimatta siitä te sanoitte, että tässä on kyse myös eh, seka-alueista ja tästä eh, satamien vastaanottolaitedirektiivistä ja sitten nämä vyöhykkeet. Niinhän tulee pohjoisalueesta. Olen kuullut, että Itämerellä tai vuoden ajan on tiennyt, että Itämerellä on päästetty ähm, puhdistusvettä, joka sisältää rikkiä, eikä sitä olekaan luovutettu satamiin. Äh, Itämeren tutkimuslaitos Varnemyndessä äh, huomasi tämän, että löytyi rikkiä alueelta Itämerestä, jossa äh, sitä ei aikaisemmin ollut. Näkeekö tämäkin lennokeilla vai eikö rikkivettä näe? Siis öljyä ja mm, nokea tai pikeä näkee lennokilla, mutta näkeekö tällaista laitonta toimintaa? Ja sitten tästä yhden ikkunan menettelystä, se minua kiinnostaa, sitähän pitäisi jo soveltaa satamissa. Sanoit, että tämä on prosessi, joka etenee pienin askelin, näin tosiaan näyttää olevan, mutta sanoitte, puhuitte tästä raportoinnista, joka on tarpeen laivaliikenteestä kaksinkertaista raportoinnista? Johtuuko tämä EU-sta vai jostain muusta? Miten sitä voitaisiin helpottaa? Tämä yksi ikkuna, senhän täytyisi helpottaa tilannetta ja jos kaksinkertainen raportointi on tässä esteenä, niin sitten siihen on puututtava. Ja viimeinen kysymys liittyy Kopernikukseen ja valvontaa. Tämä kiinnostaa minua kovasti, koska meripolitiikka olen käsitellyt te esittelitte tällaisen tuotekatalogin. Mitä se sisältää? Mitä tuossa tuotekatalogissa on? Kiitoksia. Kiitos paljon Rova Messner. Rova Kyllönen, olkaa hyvä. Teidän vuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia pääjohtaja Myllylle hänen esityksestään ja onnen toivotukset myös täältä Suomi-delegaatiosta valinnan johdosta ja menestystä haastavassa tehtävässä edelleen. Sellainen tärkeä kysymys, mikä aina välillä nousee, nousee esille omassa mielessä, kun kohtaa jäsenmaiden toimijoita ja sitten kuulee, kuulee EMSAn toiminnasta, niin kuinka paljon on päällekkäisyyttä erilaisissa toiminnoissa, tutkimuksissa, ynnä muussa, jota te teette EMSassa suhteessa siihen, mitä esimerkiksi jäsenmaissa tehdään ilman, että jäsenmaat olisivat olleet teihin yhteydessä tai tietäisivät paremmin, mitä, mitä EMSA tekee. Koska välillä tuntuu, että näitä resursseja ei hyödynnetä riittävästi eikä tiedetä kaikesta siitä työstä, mitä EMSA tekee. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Kilönen. Kiitos paljon, edustaja Kyllönen. Edustaja Kistelor, olkaa hyvä. Oh, well, uh, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Minulla on kolme kysymystä. Mukava nähdä teidät täällä uh, taas, mutta se ei ollut kysymys. Ensimmäinen uh, kysymykseni Äh, kuuluu, että voimmeko saada kopion teidän äh, PowerPoint-esityksestä, niin olen iloinen, että kysyin tämän. Ja äh, toinen kysymys, en tiedä tiedättekö, mutta muutama sunnuntai sitten mereltä tuli myrkyllistä sumua Englannin etelärannikolla ja 150 vaalipiiriläistä meni rannalle kauniina päivänä. Valitettavasti tämä myrkyllinen sumu ilmaantui ja he päätyivät sairaalaan. Heillä oli hengitysvaikeuksia, eh, he voivat pahoin ja heillä oli huono olo. Ja olisin teiltä, herra Mylly, halunnut kysyä, voitteko auttaa meitä selvittämään, mikä tuon saastumisen lähde oli ja mitä se oli, ja myöskin ne henkilöt, jotka olivat vastuussa tuosta myrkkysumusta. Ja sitten vielä eräs kysymys. Te olette varmaan huomannut, että Iso-Britannia on päättänyt lähteä EU-sta. Olen siitä aika varma. Millaisia vaikutuksia oletatte syntyvän, kun Iso-Britannia lähtee EU-sta? Merci, Monsieur Kiitos paljon edustaja Kistelo. Se on ihan totta, että tämä on aihe, johon meidän valiokuntamme kiinnittää paljon huomiota, nimenomaan nämä yhteydet merisektorille. Ja niin kuin herra Taylor sanoi tähän niin muodissa olevan sanaan Brexit, tämä yhteys on tärkeää meille, koska mehän tiedämme, että tämä, koska Englanti on yhä teidän virastonne jäsen, jos kun se sieltä lähtee pois, niin sillä tulee olemaan budjetillisia seuraamuksia. Ja me tiedätte, että mehän jo neuvottelemme <clears throat> tulevan, tulevien vuosien budjettiraameista. Minä kysyn nyt teiltä, aiotteko te jotenkin ennakoida, suunnitella ja miten Brexitin seuraamuksia ja vaikutuksia. Miten? Ensinnäkin budjettitermein. Se on yksi ensimmäinen, yksi ensimmäinen kysymykseni miten se tulee vaikuttamaan meripolitiikkakysymyksiin. Emme ole niihin vielä varsinaisesti kajonneet. Lautta, tuleeko olemaan lauttaliikennettä, miten tämä kaikki tullaan järjestämään sitten, kun tulee olemaan tällainen yksi EUn alue, joka muuttuu kokonaan. Ja toinen asia, joka minua kiinnostaa suuresti, meriturvallisuus, merisektori on paljon tulevaisuutta omaava sektori. Tulevina vuosina tulee tapahtumaan huikeasti asioita. Onko meillä jonkinlaista äh, projisointia esimerkiksi 80 vuodeksi eteenpäin, miten meret tulevat toimimaan, miten siellä tullaan toteamaan. Puhutaan merten valtateista, puhutaan rannikkoalueista. Onko teillä jonkinlaista ajatusta, kaaviota, kuvitelmaa tähän? Eli mitkä kaikki kysymykset, jotka tästä sukeutuvat sitten, onko niitä ajateltu ennakoitu? Jos minä voisin saada jonkinlaisen vastauksen, olisin tyytyväinen. Thank you, Madam Chair. Um... Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä oli paljon hyviä kysymyksiä ja yritän tehdä parhaani vastatakseni kaikkiin kysymyksiin. Jos aloitan herra Van de Kampin kysymyksistä, jotka liittyvät turvapaikanhakijoihin ja pakolaisiin, jotka tulevat Pohjois-Afrikasta, Välimeren alueen kautta pääasiassa – me olemme mukana tässä asiassa tarjoamalla Frontexille tietoja niistä ihmisistä, jotka ovat merellä. Me yritämme tunnistaa pienet alukset, jotka ovat merellä ja välittää tämä tieto sekä Frontexille että jäsenvaltioille, jotka ovat vastuussa reagoimisesta. Meidän tehtävämme ei ole reagoida näihin aluksiin. Me ainoastaan jaamme tämän tiedon, jonka me keräämme eh, parhailla mahdollisilla välineillä, joita meillä on käytössämme. Eh, Frontexia monissa tapauksissa kansallisillakaan viranomaisilla ei ole tätä laitteistoa eh, liikenteen valvon valvontaa varten ja on jo useita tapauksia, joissa EMSAn valvontavälineet ovat olleet suureksi hyödyksi ja antaneet tietoa kansallisilla viranomaisille, jotka ovat sitten reagoineet eh, sopivalla tavalla. Monia ihmisiä on pelastunut. Tietenkin on myös eh, niitä onnettomia tapauksia, joissa ihmisiä on hukkunut, mutta me teemme parhaamme käytössämme olevilla välineillä. Me äh, kehitämme myös äh, lennokkipalvelua tulevaisuudessa. Meillä oli jo tarjouskilpailu suurempaa äh, miehittämätöntä ilma-alusta varten, mutta tällä hetkellä tuollaisia suurempia lennokkeja käytetään vain sotilastoimissa ja hinnat ovat korkeita. Me olemme puhuneet palveluntarjoajien kanssa ja yritämme alentaa kustannuksia niin, että saata, voimme tuollaisen lennokin ostaa, joka pystyy horisontin yli lentämään, mutta tällä hetkellä meillä ei sellaista vielä ole. Me eh, toimimme eh, rajavartioston Frontexin ja EFKAn kanssa, eli kaikki tiedot jaamme näiden virastojen kanssa. Me teemme myös yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa, Italian, Kreikan, Espanjan, Ranskan viranomaisten kanssa, jotka ovat sitten vastuussa eh, reaktioista. Meillä on jatkuva hanke äh, Välimerellä, josta Italian merivartiosto on vastuussa. Me tarjoamme heille myös apua, valvonta-apua, samoin kuin tarjoamme EUlle Atalanta-operaatiossa Afrikan sarvessa. Tällä tavoin annamme äh, apua me teemme yhteistyötä myös Pohjois-Afrikan maiden kanssa. Olemme tehneet sitä jo usean vuoden ajan. Meillä oli SafeMed kolme projektia, nyt meillä on SafeMed neljä projekti. Tämä tarkoittaa, että jatkamme tätä hanketta vielä neljä vuotta. Meillä on yritämme lisätä kansallisten viranomaisten kykyä Pohjois-Afrikan maissa puuttua meriturvallisuuteen, ympäristön suojeluun, valvontaan. Me siis koulutamme viranomaisia täyttämään vaatimukset olemaan samalla tasolla kuin Välimeren EU-maat. Tulokset ovat tähän mennessä olleet niin lupavia, että NIR-pääosasto on äh, mahdollistanut tämän hankkeen jatkumisen. He ovat siis hyvin tyytyväisiä tuloksiin. Ja myös äh, etunsaajamaat Marokosta Jordaniaan osallistuvat äh, innoissaan, koska he näkevät tämän tuoman lisäarvon. Sitten meillä on ollut muutamia hyvin konkreettisia operationaalisia toimia Pohjois-Afrikan maiden kanssa. Olemme esimerkiksi Tunisialle lahjoittaneet yhden öljyntorjunta setin, joka oli hiukan vanhentunut, mutta päivitimme sitä ja sitten lahjoitimme sen niille ja he asensivat sen oman alukseensa ja nyt siellä on myös ympäristönsuojelukapasiteettia. Monissa kysymyksissä meillä on jatkuvaa yhteistyötä. Sitten muovikysymys. Tämä on maailmanlaajuisesti suuri kysymys. Se on suuri ongelma myös Euroopan merillä, koska meillä on paljon erilaista jätettä, joka tulee ei pelkästään laivoista, vaan myöskin rannikoilta. Ja tässä EMSalla ei ole mandaattia tällä hetkellä, mutta ehkäpä tulevaisuudessa voisi olla se mahdollisuus, että jonkinlaista yhteistyötä jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa tässä asiassa äh, tehdään, koska meidän on puututtava tähän jätteeseen, se ei katoa itsestään, jotain on tehtävä, jotta näistä muoveista päästään eroon. Ne kelluvat merillä ja rannikoillamme. Me eh, työskentelemme eh, komission kanssa eh, tämän satamien vastaanottolaitedirektiivin parissa, joka pitäisi uudistaa. Ja TETIS-järjestelmässämme meillä on malli TETIS iunau jossa on malli vastaanottolaitteiden raportoinnille niin, että jokainen alus, joka tulee eurooppalaiseen satamaan, eh, sen pitää ilmoittaa, millaisia jätteitä, eh, jätevesiä ja muita niillä on eh, laivassa. Tämä valvontajärjestelmä paranee, mutta se vie aikansa. Kuitenkin jätteet on merissä jo olemassa, siksi jotain on pian tehtävä. On myös teollisuuden alan Ähm, aloitteita. He testaavat, miten tällaista ähm, muovia voidaan löytää. He kehittävät tällaisia muovin syöjiä, jotka pannaan merelle keräämään muovia. Ähm, merenkulun yksi ikkuna, se on haastava asia. Alalla keskustellaan tästä hyvin paljon. He olisivat halunneet, että se olisi jo eilen pantu käytäntöön. Mm, koska eh, siellä nähdään tämän järjestelmän lisäarvo, se minimoi hallinnollisen taakan. Direktiivi astui voimaan 2010 ja siirtymäkausi eh, kesäkuuhun 2015. Kaikki jäsenvaltiot täysivät direktiivin vaatimukset. Kansallinen yksi ikkuna oli sitten jo perustettu, mutta tämän kansallisen ikkunan puute on se, että se ei tee eh, yhteistyötä, se ei kommunikoi kaikkien niiden muiden elinten kanssa, jotka toimivat merialalla. Tämä oli järjestelmän puute. Nyt komission puutteesta pyynnöstä olemme arvioineet tämän kansallisen yhden ikkunan järjestelmän seitsemässä tai kahdeksassa jäsenvaltiossa. Ja tämä raportti on nyt saatu päätökseen, se annetaan komissiolle ja komissio arvioi, mitä direktiiville pitäisi tehdä, jotta meillä olisi parempi ja nopeampi eurooppalaisen merialan ikkunan täytäntöönpano. Me teemme yhteistyötä mm, sidosryhmien kanssa ja meillä on EUn aluinen pilottihanke käynnissä, jos yritämme katsoa, miten parhaiten mm, rahti tietoja syötettäisiin järjestelmään. Me olemme siis melkein perillä, mutta vielä on esteitä ylitettävänä. Esimerkiksi tullikoodeksi direktiivi, joka astui voimaan 2016, niin siinä on siirtymävaihe vuoteen 2020 loppuun asti, ja jotkut jäsenvaltiot ovat ehkä haluttomia ottamaan sen mukaan järjestelmänsä. Meillä ei ole välineitä, joilla voimme sanoa, että teidän on pakko. Parlamentin pitäisi jotain tehdä. Stella. Pieni lisäkysymys tähän väliin. Direktiivi 2010 vuodelta, direktiivi numero 65, olemme lukeneet sen ja tutustuneet siihen. Ja mitä tulee miehistöön ja kapteeniin, ja hallinnollisiin säännöksiin ja niiden virakkoon. Mitä me voisimme tehdä, jotta tilanne paranisi? Että jokaisella voisi olla oma järjestelmä. Ja tietystikin pitää voida yhteistyötä, mutta kuitenkin miten tähän mie- miehistä ja tähän puoleen saataisiin parannuksia. Out the ways, how the systems work the interface. Meidän on keksittävä, miten nämä järjestelmät ja järjestelmien väliset rajapinnat toimivat kunnolla, koska on naurettavaa, että ne, jotka ovat äh, aluksessa, äh, panevat äh, tiedot järjestelmiin, jotka ne paperilla ovat täyttäneet tämän kaksinkertaista työtä. Mm, meillä on kahdeksan jäsenvaltiota, joiden yhdet ikkunat on arvioitu. Nämä toimivat kuitenkin eri tavalla. Eri jäsenvaltioissa on erilainen lähestymistapa perustuen siihen, että jotkut satamat, vahvat satamat, ehkä äh, omavat oman järjestelmänsä eivätkä halua muuttaa mitään siinä. Meillä EMSassa ei ole mitään toimivaltuuksia sanoa, että teidän on uusittava järjestelmämme. Sen täytyy olla oikeudellisesti sitovaa, ja jos me emme direktiiviä uudista, niin sitten olemme aivan äh, avuttomia. Lennokit. Ähm, me tulemme äh, edustaja Meisnerin Ähm, kysymykseen lennokeista. We are working with, uh, with drones uh, very actively. Olemme tehneet aktiivisesti työtä lennokkien parissa. Ja nyt olemme ulkoistaneet ja pyytäneet tarjouksia eri hankinnoista. 68 miljoonaa vuoteen 2020 mennessä tätä varten on varattuna. Lisäksi olemme järjestäneet tarjouskilpailun. Ilmeisesti monia tarjouksia palvelun tarjoajilta. Meidän täytyy nyt konfiguroida palvelut niin, että ne vastaavat meidän vaatimuksemme asianmukaisesti. Kuten mainitsin, tähän liittyy tiettyjä haasteita, koska lennokit ovat tänä päivänä suhteellisen pieniä. Olemme pyrkineet täydentämään nykyisiä valvontavalmiuksiamme erityyppisillä sensoreilla. Sensori, sensoriteknologia edistyy nopeasti, mutta siitä huolimatta – Jotkut niistä ovat melkoisen suuria vielä. Ja tämä rajoittaa palveluita. Tällä hetkellä voimme jo tarjota palveluita jäsenvaltioille. 15 jäsenvaltiota on jo nyt mukana. 15 jäsenvaltiota, jotka ovat tätä hetkellä kiinnostuneita näistä palveluista, joilla voitaisiin yhdistää EMSAn palvelut ja niiden omat palvelut. Haaste, joka jäsenvaltiolla on edessään, on se, että lentolupaa pitää saada kansallisilta viranomaisilta. EMSA ei voi antaa tätä palvelua muiden käyttöön. Kansallisten viranomaisten täytyy tehdä yhteistyötä kansallisten ilmailuviranomaisten kanssa, että saadaan lupaa käyttää lennokkeja omalla alueella. Kroatia on ensimmäinen maa, joka on onnistunut tämän luvan saamaan. Kroatia jo nyt saa tämän palvelun käyttöönsä. Me tarjoamme jäsenvaltioille palveluita kokonaisena pakettina. Tämä on tällainen avaimet käteen palvelu. Jäsenvaltiot itse tarvitse tehdä mitään sen suhteen. Kyse on kokeiluvaiheesta vielä, mutta joka tapauksessa tällä hetkellä nämä palvelut ovat ilmaisia jäsenvaltioille. Ne ovat ilmaisia jäsenvaltioille. Toivon mukaan muutkin hakijat voivat ilmoittaa, että heidän ilmailuviranomaisen ovat il- näiden ilmailuvirastojen luvan käyttää näitä lennokkeja. Tämä on seuraava askel, että me jäämme vielä odottelemaan. Sitten äh, sata, satamien vastaanottokyky, tämän mainitsin jo, ja rikki, rikin päätyminen mereen tai ilmaan. Rikkiä tänä päivänä on jo ilmassa ja se voidaan havainnoida tällaisten nuuskia lennokkien avulla. Lennokki voi jäljittää laivaa ja sitten nuuhkaista ilmaa ja kertoa, kuinka paljon rikkiä pääsee ilmaan aluksesta – nämä lennokit voivat jäljittää sen, mitä polttoainetta alus käyttää, rikki ja muu meren saastuminen ja merilman saastuminen, veden saastuminen ovat monimutkaisia kysymyksiä. Meillä ei ole kaikkein vielä välineitä, joilla voitaisiin valvoa erityyppistä merien saastumista. Tämä on erittäin haastava tehtävä. Kun tarkastellaan ympäristöviranomaisten toimia, kansainvälisten toimia, Jäsenvaltioiden siis viranomaiset voivat mennä paikan päälle ja voivat ottaa näytteitä, mutta satelliittipohjaista valvontaa ei tätä varten vielä ole, joten välineitä ei tämän tyyppistä saasteiden jäljittämistä varten ole vielä. Tämä kansallinen yksi ikkuna Totesin, että kaksinkertainen raportointi on tässä ongelma. Tämä johtuu siitä, että kansalliset viranomaiset eivät tee riittävästi yhteistyötä. Niitä pitäisi painostaa niin, että me tekisimme paljon yhteistyötä, jotta olemme saataisiin kuntoon. Kopernikuksesta jo mainitsin, että olemme tehneet sopimuksen Growth-pääosaston kanssa siitä, että kopernikus palvelusta saadaan sopimus aikaan miljoona vuoteen 2020 mennessä on tavoitteena ja tällä rahalla me pystymme saamaan satelliittikuvia, jotka täydentävät meidän olemassa olevia satelliitti maan havainnointipalveluitamme. Saamme yhä optisempia kuvia myöskin toistaiseksi. Olemme saaneet hyvin paljon erityyppistä tietoa. Ne eivät ole sinänsä kuvia, satelliitin kautta otettuja kuvia, vaan pikemminkin muun tyyppisiä karttoja, mutta nyt saisimme myöskin opti, optista kuvamateriaalia enemmän. Rouva Kyllänen kysyi päällekkäisistä tutkimuksista me pyrimme mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan kansallisille viranomaisille ja korkeakouluille meidän tutkimustoiminnastamme ja tutkimusaloitteistamme, siitä mitä me teemme. Ilmoitamme myöskin kansallisille viranomaisille, että kaikki tutkimustulokset ovat saatavilla meidän verkkosivultamme. Siitä kun olemme saaneet tutkimuksen loppuun, tiedot pistetään verkkosivulle ja muut saavat nämä tiedot nähtäväkseen. Herra Taylor pyysi kopiota esityksestä. No ilman muuta, olen valmis sen teille toimittamaan. Tämä sumu, joka ilmeni pari viikkoa sitten Englannin etelärannikolla, minäkin luin tämän uutisen ja yritin saada selville, mistä tämä myrkky oli peräisin. Tätä varten meillä ei ole välineitä vielä. Voimme pyrkiä valvomaan tällaisia ilmiöitä tulevaisuudessa näiden lennokkien avulla, jotka pystyvät nuhkimaan ilmaa, mutta tällä hetkellä äh, vain rikkiä jäljitetään näiden nuuskien lennokkien avulla, painukoiran lennokkien avulla. Meidän pitää ryhtyä nyt kehittämään erityyppisiä analyyttisiä sensoreita valvontaa varten. Tällä hetkellä tulee tiettyjä rajoja vielä vastaan, koska lennokit ovat melkoisen pieniä, joten niiden kuormaa ei voida loputtomin lisätä. Tulevaisuudessa kenties myöskin, kun me valvoimme ympäristöolosuhteita satelliittien avulla, satelliittivalvonnasta voidaan saada lisäarvoa myöskin tähän puoleen, koska taivas on rajana, kun on kyse satelliittivalvonnasta. Brexit sitten. Me pitkään keskustelemme asioista Brysselissä, mutta Brexit keskot se ei kuulu meille. Katsomme, miten saamme lisää tietoa Brexitissä. Tietystikin henkilöstömme on huolissaan tästä, koska meillä on 16 brittiä töissä virastossa, eivätkä he tiedä, mitä heille tapahtuu. Epävirallisesti on keskusteltu tosin brittiviranomaisten kanssa ja britti merenkulkualan toimijoiden kanssa. Ne ovat erittäin surullisia koko asiasta. Me tarjoamme Yhdistön kuningaskunnan meriviranomaisille hyvin paljon tietoa eri valvontavälineittemme avulla. Ja tulevaisuudessa mekin tulemme kärsimään Brexitissä, koska Yhdistön kuningaskunta myöskin tarjoaa meidän järjestelmillemme tietoa heidän järjestelmistään, joten kummankin osapuolen kannalta – Brexitistä on kielteistä vaikutusta meriturvallisuuden ja ympäristön suojelun kannalta, kun on kyse eurooppalaisista merialueista. Meillä on yksi välinen varasto yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ei kun pyydän anteeksi, sehän on Skotlannissa. Mutta öljyntorjan alukset, jotka ovat Ison-Britannian käytössä onnettomuuksien varalta – Tämän, näiden osa täytyy neuvotella sopimus uuteen uskoon. Yhdysvallan kuningaskunnalla on merialueita, jotka sijoivat Euroopan merialueita, joten kenties tätä palvelua jatkossakin käyttää, mutta saattaa, että ehdot muuttuvat. Madame um, Delli also referred to Brexit. Edustaja Delli puhui myös Brexitistä ja äh, lainsäädännöstä EU-direktiiveistä ja mitä seurauksia tällä on Iso-Britannialle. Äh, meidän täytyy uudistaa koko merilainsäädäntö, mikä on valtaisa tehtävä jatkossa, koska kaikki direktiivit, jotka ovat äh, voimassa tänään, on uusittava kansallisessa lainsäädännössä. Tämä on aivan varmaa. Ja sitten on muitakin kysymyksiä, muita sopimuksia merialalla, jotka liittyvät EU-hun ja EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan yhteistyöhön. Sitten mitä pitkällä aikavälillä tapahtuu 20 vuoden kuluttua, merten moottoritiet, mitä tapahtuu meri liikenne tulee pysymään ja mahdollisesti lisääntymään, ympäristöolosuhteet ja ympäristöhaasteet meriliikenteessä voitetaan, koska on uusia ratkaisuja, ne tulevat nopeammin ja hitaammin. Meillä on myös yhä enemmän keskusteluja kauko-ohjattavasta laivaliikenteestä, automaattista laivaliikenteestä. Se on tulevaisuutta. Se on tulossa, mutta tarvitaan aikaa siihen, koska paljon aikaa menee siihen ennen kuin nuo aluksia voidaan kansainvälisesti käyttää. Kansallisesti mennään eteenpäin. Norjalaisissa vuonoissa norjalainen yritys Jara valmistaa pientä konttilaivaa, joka harjoittelee eräässä vuonossa vuonon ja tehtaan väliä. Kansalliset viranomaiset voivat käyttää, antaa tällaisen luvan ja se tulee jossain vaiheessa automaattisesti kauko-ohjattuna liikkumaan. En tiedä, me tiedä milloin tämä tulee tapahtumaan, 20 vuoden kuluttua, 30 vuoden kuluttua, mutta sinne suuntaan olemme menossa. Madame Messner, vous avez une petite dernière question. Rouva Messner, vihoviimeinen kysymys teille. Puhun englantia, että ymmärrätte heti, mitä sanon. Yksi kysymys ei saanut vielä vastausta. Ei tämä suuren suuri juttu ollut, mutta minä kysyin, Entä tuotekatalogi, joka liittyy Kapernaukseen? Onko katalogi olemassa ja onko se mukana kaikki ne tulokset, joita on saatu aikaan? Vai mistä on kyse? Toinen kysymys, joka on ihan uusi kysymys, tämä liittyy Brexittiin. Keith Taylorin kysymykseen. Entä Norja? Kyllähän te näette, mitä Norjan rannikolla tapahtuu. Toimitaanko te tietoa myöskin Norjalle vai ettekö siksi, että se ei ole jäsenvaltio? Kenties jälkikäteen Tätä voitaisiin pohtia. Tämä voisi päteä myös yhdistyneen kuningaskuntaan tämä Norimalle. Thank you, thank you for this, uh, uh, addition. Kiitoksia oikein paljon tästä ylimääräisestä kysymyksestä. Tämä Kopernikus-luettelo sisältää kaikki palvelut, joita meillä on tällä hetkellä, joten se on kattava uh, selvitys siitä, mitä kykyjä ja uh, tehtäviä tällä hetkellä on. Uusia on tulossa, mutta ne ovat kehitysvaiheessa, enkä halua nyt ennakoida niitä tässä vaiheessa. Tuon katalogin eh, luettelon löydätte nettisivuiltamme. Norja. Norja on eh, Euroopan talousalueen maa, samat ehdot kuin EU-alueella. Eh, e me voimme valvoa heitä, me voimme tehdä yhteistyötä heidän kanssaan, aivan kuin EU-jäsenvaltio. Et eh ben voilà. No niin, näin tämä päättyi. Kiitos paljon pääjohtaja Mylly, että vastasitte kaikkiin näihin kysymyksiin ja, ja varasitte aikaanne selittääksenne meille niitä suuria haasteita, joka teillä on teidän meriturvallisuusviraston edessä odottamassa. Ja nyt pitää vain aloittaa, niinhän te sanoitte. Digitalisaatio. Puhutaan eh, itsenäisestä autosta, Meillä on myös itse, itsenäisiä merialuksia. Se on myös ihan oma tematiikkansa, kuinka paljon se väestön liikkumiset tulevat vaikuttamaan ja häiritsemään tätä liikkumista. Nämä uudet pakolaiset, kaikkiin näihin haasteisiin pitää tarttua, kääriä hihat ylös ja ryhtyä töihin, mutta tässä nyt on kaikista tärkein kysymys tässä on tietysti budjettikysymys. itsekin sanoitte sen. Englantilaiset ovat jo huolissaan tulevaisuudesta, mutta huomisena päivänä meidän täytyy vahvasti vahvistaa budjettia, koska meidän pitää ajatella, että tässä on kyseessä Euroopan union tulevia tehtäviä. Meidän pitää saada jäsenvaltiot tähän mukaan, jotta tästä virastosta tulisi todella toimiva, hyvä ja vahva. Kiitos teille jo nyt tästä, kiitos yhteistyöstä ja voitte luottaa tämän valiokunnan yhteistyöhön, jotta voimme edetä asioissa yhdessä emme me tässä luovu taistelusta. Meillä täällä on puhuttu tänä aamupäivänä jo valtamerien hallinnoinnista. Me haluamme paremman planeetan, paremman elinympäristön itsellemme, jotta ihmiset voisivat paremmin ja näkisivät vielä huomispäivän puhtaan meren edessään. Kiitos teille paljon, hyvät kollegat. Nyt tämä ää, äh, kokous päättyy. Minä muistutan teille, että kokoonnumme jälleen 25. päivä syyskuuta kello 15.00. Jos teillä on nyt muuta sanottavaa tai vastustettavaa, niin voin päättää kokouksen. Kiitos paljon. Hei.